Ja, Hän päättyvätkin kysymykset. Olette antaneet meille erittäin tyhjentäviä vastauksia. Jos haluatte, niin teillä on vielä viisi minuuttia aikaa. Voitte palata mihin haluatte. Teidän ei ole mikään pakko käyttää näitä viittä minuuttia. επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόποση μετά από τρεις ώρες. Me olemme varmaan kaikki jo aika väsyneitä kolmen tunnin jälkeen. On aika inhimillistä. Tunnen näin, mutta sanon tässä vielä pari asiaa. Myös inhimillisiä asioita, koska mielestäni kaikki se, mitä täällä on sanottu, perustuu vilpittömyydelle. Mielestäni tämä on ollut suoraa vuoropuhelua rehellistä puhetta. Jos luotatte minuun, niin tähän tulen pohjaamaan yhteistyömme. Meidän on puhuttava suorin sanoin, ikään kuin perheen kesken. Meillä on edessämme valtavia haasteita. Tämä sanoo. Tämä sanottiin jo aikaisemminkin, niin monikaan ei halusi olla tässä tilanteessa, mutta politiikka on minun työni ja ei meidän auta nyt muuta kuin pysytellä tehtävän tasalla. Haluaisin parlamentista jotakin sanoa. Tunnen itse olevani parlamentaarikko. Kaikki alkoi toukokuun vaaleista. Ne olivat vaalit, jotka mielestäni toivat esille sen, että menettely kyllä toimii parlamentista nähtynä, että myös kansalaisille päin. Osa tätä demokraattista prosessia on ollut tämä kuulemisen tilaisuus. Kyllä tämä väsyttävä varmasti oli, mutta nautin siitä myös, koska tämä oli osa demokraattista menettelyä. Ja tämä lähettää Euroopan kansalaisille viestin, jonka mukaan täällä tässä valiokunnassa Euroopan parlamentissa Euroopan komissio ja parlamentti ei täällä äh, käytä aikaansa toistensa kehuskelemiseen ja me emmekä myöskään täällä anna mitään tyhjiä lupauksia. Äh, emme aina ole edes yhtä mieltä. Sanonkin jollekin kollegalle, että en ole yhtä mieltä tästä, mutta meidän tärkeintä on, että haemme ratkaisuja. Ja tämä onkin suurin ja tärkein asia, joka noista vaaleista tässä tulee mieleen. Ja tämä on tärkeää viestittää myös kansalaisille. Olen oppinut paljon tästä kuulemistilaisuudesta. Minulla on vielä paljon opittavaa. Ja on totta, että Herra Sörensen on auttanut minua paljon. Suuret kiitokset pääosastolle emme ole kahteen viikkoon nukkuneet, mutta olemme kyllä oppineet paljon asioita, paljon yleisiä asioita ja nyt pitää mennä sitten yksityiskohtiin. Jos annatte minulle luottamuksenne, niin uskon, että me kaikki voimme oppia vielä lisää. Ja erityisesti voimme toteuttaa sen, mistä puhumme. Ja näin Euroopasta tulee keskeinen lahjoittaja ja voimme olla ylpeitä siitä, että olemme eurooppalaisia. Um, Kiitoksia. Kiitoksia myöskin tästä viiden minuutin loppupuheenvuorostanne. Nyt te ansaitsette lepoa Sääntöjen mukaan puheenjohtajakoordinaattorit kokoontuvat tässä samassa salissa suljetun ovin, joten pyydän nyt, että kaikki, jotka eivät osallistu koordinaattorien kokoukseen, poistuvat paikalta hyvin nopeasti. Arvioinnin perusteella lähetämme sitten valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle kirjelmän ja sitten tämän jälkeen puheenjohtajakokoukseen lähetetään kaikki nämä arviointikirjat ja puheenjohtajakokous sitten päättää siitä, että että komissaarian kollegiosta voidaan äänestää ja kuulemiset on hoidettu. Kiitoksia kaikille niille, jotka olivat tänään paikalla. Kiitoksia tulkeille ja kiitoksia kaikille kärsivällisyydestä ja, si- ja pahoittelut siitä, että tämä meni yli ajalle tämä tilaisuus.